Venäjän puolalaisten liiton puheenjohtaja sekä herra Aleksander Milinkiewicz, joka on Saharovin palkinnon saaja, meidän palkintomme saaja vuonna 2006, joka on myös demokraattisen opposition johtaja Valko-Venäjällä. Valitettavasti valko jälleen esiintyy lehtiotsikoissa kansalaisjärjestöihin kohdistuvan vainon vuoksi. Euroopan parlamentti puolustaa ja tulee puolustamaan universaaleja arvoja, jotka ovat sydäntämme lähellä ja joihin uskomme. Tuomitsemme autoritaariset hallitukset, jotka käyttävät voimakeinoja ja vainoavat demokraattisia järjestöjä vain sen vuoksi, että niillä on erilaiset mielipiteet. 11. helmikuuta pöytäkirjat on jaettu, onko niistä huomioita?